sen korkean edustajan julkilausuma. Paronitaar Catherine Ashton puhuu kristittyjen tilanteesta uskonvapauden yhteydessä. Pyytäisin, että korkea edustaja, varapuheenjohtaja Catherine Ashton puhuisi. Mr. President, thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Arvon jäsenet, aluksi korostaa, miten paljon olen samaa mieltä parlamentin huolen kanssa liittyen vähemmistöihin kohdistuviin iskuihin tai uskonvapauden puolesta. Olen kertonut tästä hiljattain 6. päivä tammikuuta, kun kävin Betlehemissä, Jeesuksen syntykirkossa, ortodoksien juhlapäivänä korostin tarvetta siihen, että kaikki uskonryhmät voisivat kokoontua siellä ja myös harjoittaa uskonto vapaasti. Minä uskon, että Euroopan unioni tuomitsee kaiken suvaitsemattomuuden ja ihmisiin kohdistuvan väkivallan uskonnon perusteella, missä tahansa väkivaltaa sitten harjoitetaankin. Tämän lisäksi olen selvästi tuominut myös terrori-iskut Irakissa ja Egyptissä. Siellä on nimenomaan temppeleihin kirkkoihin isketty, kuten myös Punsavin kuvernöörin kohdistunut murhaa. Ääriryhmät harjoittavat tätä väkivaltaa, ne lietsovat suvaitsemattomuutta. Tämä on tuomittavaa ja sitä on vastustettavaa. Parlamentin jäsenet liian usein tämän päivän maailmassa ihmisoikeuksia poljetaan heidän uskontonsa vuoksi. Uhrit eivät kuulu johonkin yhteen uskonlahkoon tai uskontoon. Yksikään maailmankolkka ei ole säästynyt näistä tästä uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta. Mikä tahansa syrjintä tai väkivalta kohdistuu yksilöön tämän uskon vuoksi on vastoin niitä arvoja, joita me Euroopan unionissa korostamme. Jokainen väkivallan isku on otettava vakavasti. Jokainen isku on tuomittava yhtä tarmokkaasti, missä tahansa se tapahtuu ja kehen tahansa kohdistuukin. Nimittäin kuten me tiedämme, ihmisoikeudet ovat universaaleja. Pitkään vakiintuneet kristityt yhteisöt ovat vaikeuksissa lähi useissa useissa maissa vielä vaikeammassa asemassa. Heidän rivinsä ovat huvenneet viime aikoina. Me emme käännä selkäämme heille. Me olemme sitä mieltä, että heillä on oikeus vaatia oikeuksia kunnioittamista heidän omissa maissaan. Se on aivan legitiimi vaatimus. Omatunnon vapaus, kuuluvat kaikille. Ja jokaisen valtion velvollisuutena on taata, että tätä oikeutta kunnioitetaan. Euroopan unioni on valmis tekemään yhteistyötä hallitusten kanssa, jotta voidaan torjua suvaitsemattomuutta ja suojella ihmisoikeuksia. Emme saa joutua siihen ansaan, johon terroristit meidät ovat ajamassa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että uskonto ei jaa, vaan että se yhdistäisi yhteisten universaalien uskonvapauden periaatteiden pohjalta. Euroopan unioni on ollut myös YK on yleiskokouksessa johtamassa liikettä niin, että voidaan torjua kaikkia suvaitsemutta ja syrjintä, joka perustuu uskoon tai uskontoon. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti joulukuussa. Me olemme yhdessä ponnistelleet joka vuosi konsensuksen aikaansaamiseksi niin, että kansainvälinen yhteisö voisi lähettää yhtenäisen vahvan viestin. Me mietimme toistakin aloitetta niin, että saisimme eri alueilta tukea YK on seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa maaliskuussa. Olemme ottaneet asian esille myös meidän ihmisoikeuskeskusteluissamme kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan päästä eroon syrjinnästä ja suvaitsemattomuudesta. Meidän edustuksemme seuraava tilannetta tarkkaan eri kolkilla Euroopan unioni Seuraava ihmisoikeus-kertomus tänä keväänä puuttuu myös uskovähemmistöjen tilanteeseen kautta maailman. Arvoparlamentin jäsenet, minä olen sitoutunut pitämään uskon vapautta meidän asialistamme kärjessä. Seuraava ulkoasian neuvosto tammikuun lopulla palaa asiaan niin, että me voimme lisätä ponnistelujamme uskovapauden edistämiseksi. Kiitos. Dziękuję. Kiitoksia, rouva varapuheenjohtaja Baronisar Ashton. Kiitos teidän alustuksestanne tähän aiheeseen. Ja tervetuloa myös parlamenttiin näin uuden vuoden aluksi. Harvoin saamme keskustella teidän kanssa henkilökohtaisesti näin tärkeistä ulkoasioista. Kiitoksia siitä, että olette läsnä. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puolesta puhuivat Kansanpuolen puolesta Elmar Brock. Herra puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, herra puhemies, rouva varapuheenjohtaja, rouva puheenjohtaja on nyt tulla useammin Euroopan parlamenttiin, joten tästä varmasti tulee hiukan säännöllisempää. Niin, uskon, että teille, rouva Ashton, samoin kuin muillekin, tärkeää todeta, että Euroopan parlamentti tässä, tässä aiheessa on syntynyt hyvin laaja enemmistö, mikä on merkki siitä, että tulemme seuraamaan asiaa, eikä asia jää pelkästään päätöslauselmaan. On totta, että suvaitsemattomuus ja väkivalta uskon suuntien perusteelta, olipa kysymys mistä tahansa uskon suunnasta, on sellaista, että sitä ei voida hyväksyä. Mutta on todettava, että, se, että 75 prosenttia hyökkäyksistä on kohdistunut kristittyihin. Kristillinen Eurooppa, sen täytyy puolustautua nyt itsetietoisesti maailmassa eikä vaieta. Tilanne on vakava muslimimaissa, mutta myös Kiinassa. Myöskin on vaikea ja syrjintää ja terroristitekoja ei saa hyväksyä. Se, että terrorista on jotakuta, joka siirtyy kristinuskoon. Ja usein on niinkin, että valtion viranomaiset itse kääntävät katseensa muualle, eivätkä halua kantaa vastuuta. Vuosisatainen perinne, se, että on kristillisiä ryhmiä, yhteisöjä monissa maissa, ja tämä perinne on päättymässä. Syyriassa, osin Turkissa, Irakissa, Iranissa, Jeesuksen syntymäkaupunki Bethlehem tulee pian olemaan ilman kristittyä, jos paine jatkuu ennallaan. Ja, ja kun ajattelen 20 miljoonaa koptia Egyptissä, näen myöskin erityisen ongelman, joka on syytä ottaa vakavasti. Ja tästä syystä haluan ottaa esille kaksi vaatimusta. Ensimmäinen asia on se, jonka sanoitte, että, että Euroopan unionissa komission ja parlamentin täytyy tarttua tähän Kristian kysymykseen. Ja ulkoasian hallinnossa pitää olla omaa kapasiteettia tähän kysymykseen. Ja sopimuksissa, herra puhemies, saanen loppuun tämän. Ja sopimuksessa on niin muiden maiden kanssa, niissä täytyy olla ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden kysymyksiä ja katsoa, että ne ovat olennainen osa näitä sopimuksia. Uh, on behalf of the Socialist and Democrats. No niin, puolesta kollega Hannes Vovoda. Kiitos puhemies. Korkea edustaja varapuheenjohtaja, kiitoksia tästä selkeästä lausunnosta. On arveluttavaa, jos kristittyjä vastaan hyökätään yhä useammin ja on myös suvaitsevattomuutta uskonnollisissa kysymyksissä. Me, me tätä voi hyväksyä koska me puollamme uskonnon vapausta ja monimuotoisuutta. Minä haluaisin osoittaa myötätuntomme eh, niitä kohtaan, joka kohdistui eh, koptin kristittyjä vastaan. Minä valittelen ryhmän puolesta myös sitä, mitä Irakissa on tapahtunut kristittyjä kohtaan. Ei ole tarkoitus Saddam Husseinin kaatumisen jälkeen, että olisimme suvaitsemattomia kristittyjä kohtaan, mutta tämä koskee myös e, islamisteja. Mutta voidaan puhua yleisesti suvaitsemattomuus muita uskontoja kohtaan. Ennen kaikkea puhutaan vähemmistöryhmistä. Meidän täytyy yhtenäisesti toimia tätä vastaan. Minä en yleensä anna kirjallisia lausuntoja, koska, mutta olin tässä mukana siksi, koska tämä on niin tärkeä kysymys. Suvaitsemattomuus kasvaa. Meidän täytyy yhdessä taistella sitä vastaan. Meillä täytyy olla yhteisiä päätöslauselmia. Me löysimme yhteisen pohjan mutta tuomitsen ryhmäni nimissä kaikki hyökkäykset kristittyjä vastaan, ei ainoastaan nämä veriset, vaan kaikki, niin haluaisin sanoa tässä yhteydessä myös, että valittelen sitä, että myös islamin vastustus kasvaa. Ja tämä on vielä yksi argumentti sille, että tietyt islamistiryhmät tätä kautta sitten oikeuttavat nämä iskut kristittyjä vastaan. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kaikilla ihmisillä on oikeus harjoittaa omaa uskontoaan. Ja sitten on olemassa väkivaltaisia vähemmistöryhmiä, ihan sama puhutaanko kristityistä tai islamistiryhmistä, niin tätä ei saa oikeuttaa, että hyökätään toisia uskontoja vastaan. Kiitos. Kiitoksia rouva Mariette Schake ALDE-ryhmän puolesta. Kiitos puhemies, hyvä korkea edustaja, kollegat. Uskon, uskon henkilökohtainen asia, sillä on eri merkitys eri ihmisille – Valtion tehtävänä on suojella kaikkia kansalaisia riippumatta heidän vakaumuksesta niin, että he voivat kokoontua ilmaista uskoa kautta maailman. Mutta kuva on toisenlainen maailmassa. Ajatellaan bahai-uskoa Iranissa tai jumalanpilkka lakeja Pakistanissa tai iskuja uskon paikkoja vastaan. Yhä enemmän kristittyihin kohdistuu väkivaltaa ja se on aiheuttanut huolta on äärettömän kivuliasta. Ihmiset hyökkäävät ja heihin, heitä vastaan hyökätään uskon nimissä. Kaikki uskonlahkot ovat tässä kohteena. Jotkut yksilöt, ääriryhmät käyttävät väkivaltaa, jopa terrorismia ja Jumalan nimessä tai uskontonsa nimissä väittävät, että he puhuvat muiden puolesta tai ovat mukaan lain yläpuolella. Ja näin syyttömät ovat mukana myös tässä väkivallassa, mutta emme saa erehtyä kun me annamme ääriliikkeelle enemmän painoarvoa kuin niille kuuluu. Jos uskonnon terrorismin välillä tulee yhteys, niin enemmistö uskovista kärsii, kun he harjoittavat uskoa niin monin tavoin ja rauhanomaisesti. Terrorismi on politiikkaa ja se on rikos. Uskontoa ei voi koskaan pitää uskottavana keinoilla käyttää väkivaltaa tai ihmisoikeuksien loukkaamiseen. Liian usein näin kuitenkin käy, eikä pelkästään väkivallan teoin, vaan myös välttämällä ilmaisuvapautta tai esimerkiksi jumalapilkkalakia väärinkäyttämällä. Uskonvapautta ei pitää syy tekosyynä pelossa elämiselle. Ja meidän täytyy myös tuomita kristityin kohdistuneet iskut. Kiitoksia. Madame Nicole Kiel. Kiitoksia Rova Kiel-Nielsen. Kiitos herra puhemies, hyvä Ashton, hyvät kollegat. Koptien kärsimät iskut Aleksandriassa on tuomittu kansainvälisesti yleisesti ottaen tilanne kristittyjen parissa lähi on huolestuttava. Irakissa, Libanonissa, jopa Palestiinassa kristityt lähtevät pyhältä maalta, koska heitä on nöyrytetty niin paljon Israelin miehityksen takia. Olen iloinen siitä, että meidän väitöslausallamme uskonvapauden kohdalla määrittelee laajasti tämän ja vetoaa myös oikeuteen uskoa tai olla uskomatta, niin että jokainen saa valita uskontonsa joutumatta syrjityksi. Meidän tekstimme mainitsee myös syystä iskut ja murhat, joita on tehty uskonnon nimissä. Meidän täytyy tunnustaa myös, että jossakin Euroopankin maissa uskonnon vapaus on joutunut vaaraan. Suvaitsemattomuus on usein vallalla. Juutalaisten tai muslimien autopaikkoja on myös niihin on kohdistunut iskuja. Esimerkiksi jos ajatellaan, mitä Sveitsissä on tapahtunut, tai myös ääriliikkeiden nousu. Kaikki tämä on osoittanut, että taistelu maalistumisen puolesta ansaitsee tärkeän asemansa. Pakolaiset tai turvapaikanhakijat tai etniset vähemmistöt törmäävät huolestuttavaan ihmisoikeuksien rikkomiseen. Euroopan täytyy olla tässä esimerkkinä suvaitsevaisuuden ja yhteisön välisen vuoropuhelun nimissä. Jos kristityt lähi yhä enemmän joutuvat epäilyksi siitä, että he edustavat lännen asiaa, niin puolestaan lähi yhdistetään usein terrorismiin ja islamiin uskoon. Minä luen kaksi Louis Aragonin runoa. Se, joka uskoo taivaaseen, tai se, joka ei siihen usko, niin joka tapauksessa veri virtaa. Saman väristä veri on kuitenkin. Madame. Pan Kond- Kiitoksia. Edustaja Szymanski ecr puolesta. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Kiitos, herra puhemies. Arvoisa korkea edustaja, minä haluaisin aluksi kiittää korkea edustajaa siitä, että hän on reagoinut hyvin nopeasti Aleksandrian tapahtumiin. Oli tärkeää, että reagoimme välittömästi, koska silloin maailma myös kuuntelee meidän kantaamme. Hyvät naiset ja herrat, kristityt ovat tänään kenties unohdetuin vähemmistö, uskonnollinen vähemmistö tässä maailmassa. Olemme nähneet murhia. 170 000 on väkivallan uhreja vuosittain – ja kaikki ne, jotka toimivat ihmisoikeuksien puolesta, heidän täytyy toimia myös uskonnonvapauden puolesta. Uskonnonvapaudesta täytyy puhua silloin, kun ollaan tekemisissä sellaisten maiden kuin Afganistan, Irak tai Sudan kanssa, silloin kun on kysymys miksi kehitysavusta Kiina, Intia, Vietnam. Täytyy saada kuulemaan tämän aiheen merkitys myös kauppaneuvotteluissa. Ja meidän täytyy myöskin kehittää kehittää ja käyttää naapuruspolitiikkaamme tähän suuntaan. Meidän täytyy toistuvasti reagoida, jos olemme tekemisissä sellaisen tapauksen kanssa, jossa on kysymys uskonnonvapauden rikkomisesta. Meillä on välineitä, mutta meidän pitää myös käyttää niitä. Meidän pitää vakuuttaa maailma siitä, että vuosien vaikenemisen jälkeen kristit kristittyjen vapaudella on suuri merkitys. Maailma kuulee meitä vain, jos me pystymme välittämään sen vaikutelman, että tämä asia on lähellä sydäntämme, mutta muuten emme tule olemaan menestyksekkäitä. Kiitoksia edustaja GUE-ryhmän puolesta kollega Kyriakos Triantafilides. Proedre, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Hyvät kollegat, YK on mukaan jokaisen täytyy pystyä harjoittamaan uskoaan tai uskontoaan. Jokaisen täytyy omaa uskonnollista vakaumustaan pystyä toteuttamaan. Ainakin tätä oikeutta pitää kaikkien kunnioittaa. Uskontoa ei voida käyttää hyväksikäytön tai konfliktin välineenä. Me tuomitsemme siis kaikki iskut, joita viime aikoina on tapahtunut Aleksandriassa tai muuallakin. Ja me haluamme esittää myös osanottomme uhrien perheille. Turkin vallan aikanakin on tapahtunut samanlaisia iskuja Kyproksella. Esimerkiksi joulun aikoihin jouduttiin keskeyttämään väkivaltatekojen vuoksi juhlan vietto. Sielläkin loukattiin uskonvapauden harjoittamista. Sen jälkeen Puolestaan toinen seremonia peruttiin muka siitä syystä, että lupaa ei oltu määräajassa jätetty. Nämä teot selvästi myös loukkaavat vuodaan vuoden 1975 sopimusta, kolme artiklaa ja kolme yhdeksän myös ihmisoikeussopimuksessa Euroopassa ja kymmenen artiklaa unionin perusoikeuskirjassa ja 18 artiklaa puolestaan ihmisoikeusjulistuksessa. Me tuomitsemme tarvokkaasti nämä miehitysvallan tekemät toimet, koska niissä räikeästi perusoikeuksia loukataan. Kiitoksia. Kiitoksia, aikanne on päättymässä. Kiitoksia kovasti. Sitten herra Fiorello Provera. Kiitos puhemies. Viimeaikaiset iskut Irakissa ovat rikollisia teoksia, jotka puuttuvat yhteen ulottuvuuteen. Ne ovat kyllä traagisia, kun ne kohdistuvat kristittyihin, erityisesti Lähi-idässä. Kaikkein huolestuttavinta, jos ajatellaan institutionaalisesti asia, on tämä se, että systemaattisesti rajoitetaan kristittyjen oikeuksia, kun he harjoittavat oikeuksia kansalaisina. Että esimerkiksi he eivät voi kirkkoja rakentaa, eivät pääse julkisiin virkoihin armeijassakaan, eivät voi harjoittaa vapaasti myöskään uskontoaan. Tämä yhdessä terrorismi ja syrjintä pakottavat ihmiset lähtemään maasta. Satoja tuhansia kansalaisia näissä valtioissa. Irakissa esimerkiksi yli 70 prosenttia kristitystä on joutunut lähtemään maanpakoon. Kyse on lähes 600 000 ihmisestä. Euroopan parlamentti taistelee ihmisten oikeudesta, ihmisen oikeuden puolesta elää maassaan, omassa maassaan. Terrorismin torjunta on tärkeässä asemassa myös arabimaissa. Ja me tarvitsemme myös ennaltaehkäiseviä välineitä, myös sotilaallisia välineitä. Historiallisesti Eurooppa on kristitty ja ihmisoikeuksia on puolustanut ja sen pitäisi puuttuakin. No niin, kiitoksia. Seuraavaksi Bruno Kolnis. Kiitos. Niin. La liberté de conscience. Omatunnon vapaus on erittäin tärkeä vapaus. Jupala ei voi ketään pakottaa mihinkään liittymään. Kuitenkin tässä kommunistivalloissa aikanaan sor, syrjittiin. Meidän täytyy tuomita nämä loukkaukset ja niitä tehdään ennen kaikkea kristittyjä kohtaan islaminuskoisissa maissa. Aivan oikeasti tuomita nämä kammottavat attentaatit, joita fanaatikot tekevät ja aivan oikein. Mutta ei ole kyse pelkästään ääriliikkeistä. Monissa maissa, useimmiten uskomisen maissa, maltillisessakin maissa kristittyjä kohdellaan toisen kan, luokan kansalaisina ei saa kääntyä kristityksi, jopa siitä kuoleman rangaistuksella rangaistaan kuitenkin. Rovakil Nilsen sano, sanoisi hänelle, että täällä lännessä jokainen voi harjoittaa uskontoaan, myös muslimiuskontoaan. Noissa muslimimaissa ei saa edes kritisoida islamin uskoaan. Ne joutuvat vaaraan ja vaikka siellä muun muassa jumalapilkkalainsäädäntöä käytetään tähän tarkoitukseen. Erityisesti on kyse Pakistanista, kun siellä val- on tuomittu tämä nainen, kun hän loukkasi naapuriaan. Tässä on sana, sana vastaan. Meidän täytyy nyt toimia ja selvästi todeta näiden valtioille, että meidän suhteemme niihin riippuvat siitä, että he kunnioittavat myös omatunnon vapautta. Thank you, colleague. Kiitoksia kollega. Seuraavat puhujat Mario Mauro, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen haluaisin sydämestäni kiittää siitä sisällöstä, joka oli teidän puheessanne, koska tämän päätöslauselman tarkoituksena nimenomaan on taata suurempi uskonnollisten vähemmistöjen suojelu kaikkien etujen hyväksi. Mutta haluaisin yhtä vilpillisesti, vilpittömästi ja ystävällisessä hengessä sanoa yhden asian. Kun luette tämän tekstin, niin huomaatte, että teidän puheenvuorossanne ei kertaakaan mainittu sanaa kristitty. Se pisti silmään, koska meidän toimielimissämme on tavallaan noloa, kun puhutaan fundamentalismista ja kun joudutaan yksilöimään, että kristityt ovat myös lähi ja muissa maailmankolkissa olemassa, niin tämä aina identifioidaan länsimaisiin maihin. Meillä on palestinaisia kristittyjä, he ovat usein arabeja, he rakastavat maataan, mentaliteetin, historiaa ja kulttuuria, mutta elävät siellä. Minä pyydänkin, hyvä korkea edustaja, että meidän ei tarvitse mitään esimerkkiä esittää omatunnon asioissa, kuten usein siihen on lähestytty tällä tavalla, koska meidän voimamme on siinä, että kutsutaan asioita omilla nimillään. Ja meidän täytyy myös antisemitismistä puhua oikealla nimillään, tai islamofobiaksi ja kutsua, jos islamilaista uskoa vastustetaan. Ja kristityistä täytyy puhua myös tavalla, joka heille kuuluu. Nimittäin ne kaikki ihmiset, jotka noissa maissa rakastavat vapautta ja oikeutta, ansaitsevat tämän kohtelun. Haluan olla myös konkreettinen. Nyt olemme tehneet sopimusta Irakin kohdalla. Se on kaupallinen sopimus. Pankaamme sinne selkeät säännöt, jos oikeuksia tarjotaan, niin siinä täytyy tulla myös taloudellista etua. Konkreettia tarvitaan kaikkien etujen mukaisesti ja painostetaan, mutta kunnolla. Nähdään, minkälainen on se viesti, jonka me lähetämme Euroopasta. Kiitoksia Richard Howard, puolitoista minuuttia. Thanks, President. I want... Kiitos puhemies. Minä haluaisin muistuttaa yleisestä julistuksesta vapaus, yksityinen tai julkinen tai sen on tärkeää, että tätä vapautta suojellaan ja kaikkia ihmisoikeuksia tulisi suojella meidän, ja meidän täytyisi myös puolustaa niitä ja meidän täytyisi myös vastustaa uskonnollista vainoa. Ja Tämä koskee myös Euroopan unionin joitakin maita. 70 prosenttia kuudesta miljardista istu ma- asuu maissa, e, jossa uskonnon vapautta on rajoitettu. Uskon, että uskonnolla voidaan tehdä myös e, hyvää. Tätä kautta voidaan saada aikaiseksi yhteisymmärrystä. Ja myös päätöslausaamassa on tämä otettu esille. mutta jotkut henkilöt eivät ole tervetulleita, kun he hauttavat ongelmia. Tarvitsemme yhteisymmärrystä. Tämä on mielestämme oikeus. Joka tapauksessa nämä ovat sellaisia arvoja, joita meidän täytyisi kunnioittaa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Marielle de Sarnez, 13. Kiitos herra puhemies. Fanatismi jonka kohteena on muuten uskoton barbaria, joka on tuomittava ja sitä on torjuttava kaikissa demokratioissa. Tästä syystä on niin tärkeää, että tänä päivänä osoitamme yhteisvastuun tunnetta kaikille niille, jotka ovat vainottuja uskonsa vuoksi kaikkialla maailmalla. Nämä kammottavat iskut, joita al on tehnyt Egyptissä esimerkiksi, ja se uhka, jonka alla lähinnä kristityt ovat, kaiken tämän tarkoituksena on jotain, luoda jännitteitä uskontojen välillä, lisätä vihaa, panna yhteiset toisiaan vastaan ja aiheuttaa kulttuurien isku, törmäys. Se on yhtä lailla nähtävissä Euroopassa kuin Ranskassakin, mutta myös muslimiyhteisöt ovat tämän tuominneet. Meidän täytyy nyt jollaisesti korostaa kaikkien vähemmistöjen oikeuksia, että he voivat vapaasti harjoittaa turvallisesti omaa uskontoaan kaikkialla maailmalla, mukaan lukien myös meillä Euroopassa. Meidän täytyy puolustaa moniarvoisuutta myös uskon asioissa, suvaitsemaisuutta ja vastavuoroista tunnustamista Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Tästä syystä minä esitänkin toiveen, että demokratian vallankumous Tunisiassa on leviää muuallekin niin, että voidaan kunnioituksen, suvaitsevaisuuden ja maallistumisen arvoja levittää kaikkialle. Madame. Kiitoksia. Sitten Peter van Dalen, minuutti. Mevrouw Ashton, hartelijk dank voor uw komst. Niin, Ashton, sydämiset kiitoksia siitä, että olette täällä. Kuinka usein täällä parlamentissa olemmekaan jo puhuneet kristystä Somalia, Sudanissa, Egyptissä, Syyriassa, Turkissa, Irakissa, Iranissa, Afganistanissa, Pakistanissa ja Malesiassa? Miten monta kertaa tämä parlamentti, meidän ryhmäni ja muutkin ovat todenneet, että kristittyjä sorretaan näissä maissa systemaattisesti. Siksi nyt on ohi puhumisen aika. Kauniit julistukset, niin aika on ohitse, nyt on aika toimia. Meillä on kaksi konkreettista kysymystä Rova Cashtonille. Ensinnäkin Euroopan ulkosuhdehallinnon tehtävien täytyy pysyä selkeinä, mutta yksi tehtävä tämän palvelun täytyy ottaa vakavasti, nimittäin sen täytyy tarkastella, miten kristittyjä vainotaan. Sitä varten pitäisi luoda oma osastonsa. Ja toiseksi Euroopan unionilla on näiden kaikkien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia. Tämä sopimus pitää jäädyttää. Ne pitää pistää jääkaappiin siihen saakka, kunnes selvästi todistetusti kristityn tilanne on parantunut. Haluaisin kuulla teidän kommenttinne näistä asioista. Kiitoksia rouva Vergia. Minuutti monsieur le président. Kiitos, herra puhemies. GUE-ryhmä ei ole tässä päätöslauselmassa mukana. Tässä esityksessä muodossa Totta kai me tuomitsemme kaikki terrori-iskut, olivat tekijät ketkä tahansa tai uhrit tai missä tahansa niitä tehdäänkin. Mutta tässä ryhmässä me haluamme maallistumista korostaa, sekularisaatiota. Me tuomitsemme totta kai Jumalan pilkan. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti me haluamme korostaa ajatteluvapautta, omatunnonvapautta ja uskonvapautta. Siihen kuuluu myös oikeus uskoa tai olla uskomatta, valita oman uskontonsa, muuttaakin kuten jokainen voi valita oman tapansa harjoittaa uskoa, olipa uskota mikä tahansa. Tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme kunnioittaa myös politiikan ja uskonnon erottamista. Me tuomitsemme ääriliikkeet Euroopassa niin kuin muuallakin usein. Ne ovat seurausta sosiaalisesta tilanteesta ja pyrkivät vastaamaan harjoitettuun politiikkaan. Tämä päätös ei mene oikeaan suuntaan ja siitä puuttuu tasapainoa varsinkin suhteessa siihen, mitä ryhmäni on esittänyt. Meille tämä päätöslauselma esitys antaa vaikutelma, että kristitty Eurooppa, kristitty yhteisö Euroopassa haluaa auttaa kaikkia kristittyjä maailmalla. Olemme sitä mieltä, että kiitoksia rouva, kiitoksia ja. herra Bastia Belder, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Aivan oikeutetusti tässä päätöslauselmassa puhutaan aggressioista kristittyjä vähemmistöjä vastaan. Monet puhuvat peloista, mutta monet pel- pelkäävät sitä, mihin he voivat mennä ilman suojaa. Tämä on ongelma. Ja minun kysymykseni kuuluukin, kuinka Eurooppa tulee käsittelemään näitä kysymyksiä eri maissa. Tämä koskee kristittyjä myös Lähi-idässä. Kaasan alueella nämä ihmiset odottavat meidän tukeamme. Tässä täytyy myös tukea muun muassa mm, vammautuneita palestinaisia lapsia riippumatta siitä, mihin uskonkuntaan he kuuluvat. Tässä vaietaan hyvin arkapäiväisistä ongelmista. Komissio on tärkeässä asemassa. Kiitos. Thank you. Um, and I... Kiitos. Ja minusta on hyvä tilaisuus puhua aiheesta, joka on lähellä sydäntäni. Evankelisena eh, kristittynä minulla on käynyt selväksi viime vuosina, että että uskonnon kysymykset usein nähdään hyväksymättömiksi asioissa, jossa halutaan olla välttää keskustelua vakavista uskosta ja halutaan, että kaikki uskovat saman asian tai eivät mihinkään. Tänä vuonna me juhlimme kuningas Jaakon raamatun neljäsavuotispäivää ja usein se, että Olemme siis tilanteessa, jossa kristityt suljetaan pois tietystä ammateista uskontonsa vuoksi ja joutuvat oikeuteen uskontonsa vuoksi. Yhdistyssä kuningaskunnassa käytetään tasavertaisuuslakeja miekkana eikä sunkaan kilpenä, jolla pyritään rankaisemaan kristityn, kristillistä uskosta. Äsken tämä nousi myöskin esille komission kalenterissa muslimi, hindu Sekki, juutalais- ja kiinalaisjuhlapäät oli mainittu, mutta ei mitään kristityistä juhlista. En epäile suinkaan, etteikö tämä olisi ollut tahallista, ja minusta se on kovin valitettavaa. Ja haluaisin pyytää, että korkea edustaja ottaisi tämän erityisesti esille omassa puheenvuorossaan. Uskonnon harjoittamisen vapaus on perustavallaituneen oikeus yhteiskunnassa. Oikeus pitäisi suojella ja tässä keskustelussa me vain osittain näemme tämän ongelman, mutta meidän ei pidä unohtaa asiaa, vaikka on kysymys vain kristityistä. Kiitoksia, Herr Strasser. Kaksi minuuttia. Thank you, president. Kiitos, puhemies. Arvoisa korkea edustaja, varapuheenjohtaja. Haluan kiittää teitä sydämellisesti teidän lausunnostanne. Se oli aivan oikea, se tuli oikeaan aikaan, se on myös kannustava, mitä teidän asenteeseenne tulee liittyen tähän ongelmaan ja yhteistyöhön muiden maiden kanssa, mitä toimenpiteisiin tulee, jotka ovat tarpeellisia. Tämä keskustelu on myös tarpeellinen, ei ainoastaan tästä syystä, vaan uskonnon vapaus on yksi perusarvoistamme, se on yksi osa eurooppalaista identiteettiä. Tämä keskustelu keskustelu on tärkeä, koska monissa maailman maissa on syrjintää ja väkivaltaa. Ja tämä on erittäin huolestuttavaa, e- että suuri osa e- kuolleista tai väkivallan uhreista ovat kristittyjä. Ja ne, jotka ovat kuolleet, loukkaantuneet, joita on kiduttu, koulutettu, heitä me ajattelemme ja otamme osaa. Meidän täytyisi työstää sitä, että saisimme vähennettyä tätä. Ja totta kai myös valtion taholta kristittyjä syrjitään ja tätä vastaan me haluamme taistella, että se saadaan lopetettua. Niin, minulla on kai kaksi minuuttia, herra puhemies. Sorry, it's my fault. Kyllä, anteeksi, aivan oikein minun virheeni, voitte jatkaa. Niin, meidän täytyy tukea uskonnon vapautta. Sen täytyy olla keskeisessä asemassa kahdenvälisissä suhteissa. Me tarvitsemme tehokkaita välineitä, jotta voimme suojella kristittyä, jotta voimme suojella uskonnon vapautta. Siksi onkin tervetullutta, että kaikissa kahden välisissä kontakteissa otetaan esille uskonnon vapaus. Tässä mielessä täytyisi myös sopimuksiin kolmansien maiden kanssa ottaa tämä kysymys esille ja on, uskonnon vapauden täytyisi olla myös vuosittaisessa raportissa aina esillä. Kiitos. Kiitoksia kollega. Olen pahoillani vielä kerran, että häiritsin teitä. Guido Milana, kaksi minuuttia. Grazie. Kiitos puhemies, kiitos. Hyvä korkea edustaja. On erittäin tärkeää, että me tuomitsemme nämä iskut, joita on koristunut kristittyihin yhteisiin ja tähän liittyy yleisempi vaatimus uskonvapauden ja omantunnonvapauden ja ajatuksenvapauksen puolesta. Ei ole mitään eroa siinä, osallistuuko messuun tai onko, eihän te esitä osallistua messuun tai tuomitaan kuolemaan jostain rikoksesta tai ajatellaan, että ei voi harjoittaa uskoaan oikeassa paikassa. On, meidän täytyy tunnustaa universaalisti kansallisessa sopimuksessa myös tämä uskonvapaus eri yhteisöjen kesken. Tämä kuuluu niillekin, jotka haluavat myös ihmisoikeuksien puolustaa. Meidän täytyy olla avoimia vuoropuhelulle ja torjua suvaitsemattomuutta. Vain näin saadaan pohjaa identiteetin ja arvojen puolustamiselle. Jos emme osoita kunnioitusta, se johtaa myös siihen, että syntyy jännitteitä yhteisöjen välillä. Siksi tässä tarvitaan paljon työtä myös Euroopassa sekä poliittisesti, diplomaattisesti kuin kulttuurisosiaalisesti. Me haluamme, että neuvosto ja korkeudustaja huomioi tämän omassa ulkotoimissaan, kun ollaan tekemisissä kolmansien maiden kanssa myös uudessa ulkosuhdehallinnossa. Myös kahdenkeskisesti meidän enemmän kiinnittää huomiota uskonvapauteen tai ylipäätään ihmisoikeuksiin koska niiden kunnioittamat jättäminen olisi syy myös sopimusten keskeyttämiseen. Meidän täytyy osoittaa selvää, vahvaa asemaa vuoropuhelussa yli näiden yksittäisten tapausten, ja ettei se johda eri sotiin, koska uskotavan monimutkaistaa usein tilannetta näissä konflikteissa. Meidän täytyy miettiä myös omia tilanteitamme, kun me elämme monikulttuurisessa yhteisössä – eri, ihmisillä on eri arvoja ja perinteitä, niitä täytyy kunnioittaa, taata myös heille ilmaisun vapaus. Ei ole mitään vaihtoehtoa vuoropuhelulle tai toiselle tunnustamiselle. Siksi kiitoksia kollega. Viel... Hiukkasen liian nopeasti puhuitte ja tulkeilla oli hiukkasen ongelmia. Um, um, Monsieur Nicolo Rin... Nicolo Kiitoksia herra puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Kristittyjen kohtala on nyt muuttamassa luonnettaan. Kun ajatellaan koptien tuhatvuotista historiaa, tartoksien historiaa Kreikassa, he ovat joutuneet nyt villin väkivallan kohteeksi. Mutta emme saa joutua viestinten harhaan tai ulkomaalaisvihamielisten harhaan siitä, että kulttuurit ovat törmänneet toisiinsa. Kairossa vanha kansalainen, joka viime viikolla vei kotinsa maitoa ja hän oli portillaan äh, itkien ja, ja hän nimenomaan suuren ihmisen puolesta vuosi kyyneliään ja hänen kuolemansa puolestaan ja hän, hän on suri myös Karo Voitila, joka oli yksinkertainen mies, ja hän halusi kunnioittaa hänkin pelkästään kansakuntien välistä yhteiselua välimerellä. Tämä pieni episodi osoittaa ja moninaisuutta, ja se tapahtui maassa, jossa koptit joutuivat jouluna väkivallan iskun kohteeksi. Kristityt tarvitsevat suojelua. He ovat usein myös ääriliikkeiden välienselvittelyn välineenä. Me Kollega liian nopeasti, kollega liian nopeasti. Please, Kiitoksia. Light. Kollegat hiukkasen hitaammin. Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ei saa olla kykenemätön tai pelätä sanoa sanaa kristitty, mutta täytyy osoittaa hyvää tahtoa demokraattisia voimia. Ju. Kiitos kollegat. Janna Kudakis, minuutti. Tolerance of another's belief is a... Niin, uskonnon suvaitsevaisuus on sivistyneen esimerkin yhteiskunnan merkki. Tapahtumat Egyptissä puuttuvat ilman ihmiskunnan, ketään pitäisi vainota uskonnollisten vakamuksen vuoksi. Se, että kristittyjä tai muita estetään uskonnollisen harjoittamisesta on täysin hyväksymättömissä olevaa yhteiskunnassamme. Mutta ennen kuin me arvostelemme, meidän pitäisi katsoa tilannetta kotona ja laittaa kotona tilanne järjestykseen. Viime kuussa este Risokarpason kylässä joka miehitystettiin joulun viettäminen. Kun me tiedämme, Kyproksen tasavalta, joka on EUn jäsenvaltio, on 36 vuotta ollut osittain miehitettynä. Miehitystä on vastannut Turkki. Miehittävät Turkin armeija tunkeutui kirkkoon ja pakotti pappia keskeyttämään jumalanpalvelukseen ja ihmiset poistumaan, mikä, mitä voidaan hyväksyä. Tätä nyt tarkastelee YK tätä tapahtumaa, mutta kun me puhumme tilanteesta EUn ulkopuolella ja vapa- kristittyjen vapaudesta, haluaisin muistuttaa tätä salia siitä, että meidän täytyy saada asiat järjestykseen omassa talossa ensin. Me emme voi hyväksyä mitään syrjinnän muotoa tässä salissa, jos me haluamme olla uskottavia laajemmalti. Kiitoksia rouva. Kollega Cornelis de Jong, minuutti. Dank u wel, voorzitter Kiitos puhemies. Arvoisa korkea edustaja. Uskonnon vapaus on erittäin tärkeä, mutta ongelmia kuitenkin on ja valtioiden täytyisi pitää huolta siitä, että se puoltaa kaikkia niitä, eh, jotka joutuvat kohtaamaan syrjintää tai väkivaltaa. Minä tuen eh, yhteistä päätöslauselmaa koko sydämestäni. En siksi, että olen sitä mieltä, että meidän täytyisi pitää huolta ainoastaan kristityistä, vaan siksi, että kristityt ovat kohdanneet ongelmia hyvin monissa maissa. Vaikka tämä kohdistuisi toiseen uskontoon, puhuisin aivan samalla tavalla. Minä olen toiminut myös Hollannissa ulkoministeriössä ja tiedän, että näissä kysymyksissä tarvitaan hyvin paljon panostusta, jotta voitaisiin suojella ihmisiä näissä kysymyksissä. Ja teidän täytyisi varmasti tehdä suositus tästä asiasta. Kiitos. Hyvä korkea edustaja. Tässä relativismi, joka hallitsee Eurooppa, on tabusana, nimittäin kristittyyn kohdistuva fobia. Moniin Monissa, monina vuosina olemme saaneet traagisia uutisia siitä, miten kristittyjä on vainottu eri mantereilla – Euroopan täytyy nyt herätä, avata silmänsä ja ryhtyä konkretiaan, lähettää selkeitä viestejä. Esimerkiksi se, mitä Roväystönkin totesi, esimerkiksi, että voitaisiin mainita nämä sanat, jonka Paavi lausui muutama päivä sitten rauhan hyväksi. Siinä, että uskonnonvapauden nimissä on myös ihmisarvoa loukattu, se on myös rauhalle uhka. Ja sitten konkretiaa, mitä me odotamme sitten siinä, että voitaisiin lähettää sinne ja selvittämään kristittyjen koptiveljen kohtalo Ektypissä, ovat kuitenkin maltillisia, eikä heillä ole minkälaisia ihmisoikeuksia, edes perusoikeuksiakaan, edes mahdollisuutta päästä julkisiin tehtäviin. Euroopan on herättävä ja Euroopan on muistettava omat kristityt juurensa. Grazie, signor. Kiitoksia, herra Borgetsi. Seuraavaksi puhuu Mario Rehaa. Kaksi minuuttia. Puhemies, iskut, joita äsken on tapahtunut Irakissa ja Egyptissä, osoittavat kaksi tragediaa Euroopalle, vaikka ne ovat luonteeltaan erilaisia. Ensimmäisessä tapauksessa kuitenkin taas teot ovat samanlaisia. Kysymys on iskusta ihmisiä kohtaan. Toisessa tapauksessa kuitenkin on katsottava sitä, millä tavoin nämä, nämä tapahtuvat. Useissa tapauksissa se muoto, jolla me toimimme, me tuomitsemme asioita ikään kuin kysymys oli jostakin ulkoisesta, kysymys olisi iskusta meitä kohtaan, kuin ikään kuin tämä tapahtuisi ulkopuolella, kun samaan aikaan nämä tapahtuvat sydämessä meidän eurooppalaista sivistyksestämme ydintä kohtaan. Euroopan toimielimen rooli on perusvalaisesti katsoa, miten syvä merkitys on näillä iskuilla eh, kristittyjä kohtaan näissä paikoissa. Eurooppalaiset toimielimet, niiden täytyy ei pelkästään yleisin julkilausumin tuomita asioita, heidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan toimintalinjoja kahdella tavalla. Ensimmäinen linja, joka liittyy strategiaan, joka on lähimpänä meidän yhteiskunnassamme ja Ja toinen linja on se, että Euroopan toimijat olisivat enemmän läsnä siellä, missä tätäkin tapahtuu. Näillä tavoitteilla kahdella toimintalinjalla haluaisin sanoa, rova varapuheenjohtaja, että Euroopan toimielimien täytyy pyrkiä saada aikaan myöskin esille uhrien rooli näissä asioissa. Uhrit, niiden täytyy olla läsnä myöskin eurooppalaisissa instituutioissa. Me tarvitaan ohjelmaa, tapaamisia, mukaan sellaista materiaali, joka koskee uhreja, mutta enemmän kuin me, jotka me puolustaa asiaamme, uhrit kärsivät tästä hirvittävästä vainosta. Muchas gracias. Kovasti kiitoksia. Nyt puheenvuoronsa Mauro Nikolas, minuutti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως σοσιαλιστές πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα και ασφαλώς... Kiitoksia. Puhemies, meidän täytyy puoltaa ihmisoikeus, totta kai myös uskonvapautta, kuten herra Svobodakin totesi äsken. Eivät meitä kiinnosta pelkästään kristityt, vaan kaikkien uskonharjoittajien oikeudet. Jokaisella täytyy olla oikeus harjoittaa omaa uskontoaan. On erittäin tärkeää, että me osoitamme ymmärrystä kaikkia uskontoja kohtaan, jokaista uskoa kohtaan. Mutta Henkilökohtaisesta syystä minä haluaisin kuitenkin mainita erään tapahtuman Kyprokselta, joka on mainittu tässä raportissa. Nimittäin erässä kirkosta jo vuosikymmenien ajan on järjestetty joulu Jumalan palvelus, mutta miehitysvoimat puuttuivat seremoniaan aina seremonian päätteeksi ja mikä pahinta, eh, ihmiset ajettiin kirkosta pois ja joutuvat keskeyttämään seremonian. Tämä tapahtuma osoittaa aivan selvästi, että valitettavasti, ja minä totean, että valitettavasti tämä on edelleen toteutunut yhä uudelleen, ja siksi joudumme ottamaan esille myös Euroopan unionin alueen. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu rouva Riis. Kiitoksia, herra puhemies, hyvä korkea edustaja. Tämä barbaariattentaatti joulukuussa Aleksandriassa on osa pitkää, liian pitkää listaa kristityihin kohdistuttuja iskuja eri maailmankolkilla Irakissa, Iranissa, Pakistanissa, Nigeriassa ja Egyptissäkin aivan hiljattain. Tämä vaino ja sorto, joka mainitaan myös meidän päätöslauselmamme kohdistuu ennen kaikkea lähi kristittyihin, kristittyihin kohdistuva fobia on todellisuutta. Siksi meidän täytyy Euroopan unionin tehdä jotain ja meidän täytyy myös vastata näihin attentaateihin. Kuitenkin 12 miljoonaa edellyttää tätä suojelua. He haluavat toisenlaisen elämään kuin pelkästään arkun. He, täällä on toistettu jo usean otteeseen, että ei saa leimata yhtä uskontoa verrattuna toiseen uskontoon, vaan täytyy ennen kaikkea torjua ääri-islamilaisuutta koska se tappaa ihmisiä ja uskontoja. Lady Ashton, me odotamme nyt, että ministerikokouksessa tämän kuun lopussa saadaan koordinoituja vastauksia äh, näiden iskujen torjumiseksi. Me tarvitsemme vastauksia, tarvitsemme strategiaa. Esimerkiksi mielestäni on tärkeää, että me harjoitamme painostusta esimerkiksi assosiointisopimusten myötä, joita meillä on jo joukko näiden valtioiden kanssa, niin että niiden hallitukset myös selvittäisivät ja saisivat syylliset tuomioistuinten eteen. Se on meidän vetoslaisemme tarkoitus myös. Uskonvapaus täytyy olla todellisuutta kaikkialla maailmassa, kuten yhtä lailla se kuuluu myös kaikille yksilöille. Uskota olla uskomatta, nimittäin tämä vapaus on se vapaus, joka ah, antaa mahdollisuuden sille, että muut eivät joudu vaaraan. Merci. Kiitos. Sitten edustaja Poreva. Panie przewodniczący, szanowna wysoka przedstawiciel, co najmniej siedemdziesiąt pięć Ainakin 75 prosenttia kaikista vainotapauksista koskee kristittyjä. Euroopan unioni ei saa olla passiivinen, sen täytyy toimia. Tämän päiväinen keskustelu ei koske ainoastaan sitä, että Euroopan unionin tulisi puolustaa uskonnonvapautta maailmanlaajuisesti, vaan tarkoituksena on myös se, että me kaikki yhdessä pohdimme sitä, mitä välineitä Euroopan unioni voisi käyttää, jotta tällainen kristittyjen vaino saadaan loppumaan. Mitä me voimme tehdä? Ensinnäkin meidän tulisi pitää huolta siitä, että uskonnon vapauskysymykset olisivat yksi tärkein kysymys, kun puhutaan Euroopan unionin ulkopolitiikasta. Eli kun me teemme sopimuksia muiden maiden kanssa, niin siinä täytyisi olla mukana lausekkeita, jotka kieltävät sen, että ihmisiä ei saa vainota uskonnollisista syistä syistä. Ehkä meillä tulisi myös olla eurooppalainen valvontataho, näitä kysymyksiä varten. Tätä kautta voisimme vaihtaa nopeasti tietoja ja reagoida nopeasti. Ja lisäksi ei tulisi olla mitään kaksinaismoraalia. Me otamme maahanmuuttajia kaikista maista ja me mahdollistamme sen, että he saavat harjoittaa uskontonsa meidän maissamme, mutta kuitenkin kristityn oikeudet usein unohdetaan heidän maissaan. Usein jopa kristittyjä vangitaan. Kristin uskoa ei siis saa harjoittaa monissa maissa. Ja nyt meidän täytyisi juuri muistaa, että kristityilläkin täytyy olla oikeuksia harjoittaa uskontoaan. Meidän täytyy vaatia oikeuksia kristityille ja myös muille uskonnoille, jotta kaikki voivat harjoittaa uskontonsa vapaasti. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi herra Mian Monsa, puheenvuoron puolitoista minuuttia. Kiitoksia herra puhemies. Tämä keskustelu on erittäin välttämätöntä, kun ajatellaan näitä vakavia tapahtumia, joita on tapahtunut viime aikoina ja se liittyy ihmisten uskonvapauteen ja jopa ihmishenkiin viittaan Pakistanin, Iranin, Ikerian, Nigerian ja Egyptiin. 18 artiklaa ihmisoikeusjulistuksessa selvästi ottaa myös uskonvapauden tai uskonnonvapauden. Siitä huolimatta tätä oikeutta on hyvin vähän kunnioitettu monissa maissa, jopa maissa, joissa kristittyjä on murhattu. Euroopan unionin rova Ashton täytyy tarkasti uskonvapautta puolustaa kaikkialla ja selvästi ottaisi huomioon ulkotoimissaan, korostaa kunnioitusta niin, että uskon ryhmät eivät kärsi vainosta, varsinkaan kristityt. Meidän täytyy vaatia kaikilta hallitukset tekevät kaikkensa, että voidaan tuomita nämä, ja jos ei se mahdollista ole, niin että syylliset tuomitaan. Hyvät naiset herrat, Eurooppalainen identiteetti liittyy myös vapauteen. Uskonvapauskin kuuluu siihen. Se on keskeinen osa Rova Ashton myös ihmisoikeuksia. Tämä vapaus edellyttää rauhaa, kuten Paavi on todennut viestissä ensimmäinen tammikuuta. Kristit on erittäin tärkeä osa ollut myös eurooppalaisen identiteetin luomisessa. Oli aika, on aika ikävä paradoksia, että emme tiukemmin vaadi kristittyjen perusoikeuksien puolustamista, emme auttaisi niitä. Parlamentin päätös on saada esimytys

Thank you. Kiitos. Ziopro, minuutti. Według organizacji monitorujących przypadki prześladowań religijnych codziennie... Kiitos. Järjestöt, jotka valvovat tällaisia vainoja, niin sen mukaan 200 miljoonaa kristittyä vainotaan vuosittain. Monet ovat myös kuolleet ainoastaan siitä syystä, että he olivat kristittyjä. Me olemme siis kuulleet tällaisia faktoja. Kristityt ovat suuren ryhmä, kun puhutaan uskonnollisesta vainosta. Sitä ei tulisi unohtaa täällä Euroopan parlamentissa. Tämä koskee ennen kaikkea eh, islamistisia maita, jossa kristityt ovat toisen luokan kansalaisia. Euroopalla on kristilliset juuret ja sen täytyisi pitää huolta siitä, että ihmisiä ei syrjitä ainoastaan siitä syystä, että he harjoittavat eri uskontoa. Euroopan unioni ei usein reagoi riittävällä tavalla, kun puhutaan kristittyjen vainosta. Niistä täytyy keskustella myös, kun neuvotellaan kolmasien maiden kanssa, maiden kanssa, jossa tällaisia vainoja tapahtuu meidän tulisi pyytää, että Lady Ashton toimisi voimakkaammin. Now Mr. Mitchell for... Herra Mitchell, puolitoista minuuttia. Uh, uh, Mr. Herra puhemies, en huomannut, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin haluan sanoa, että pidän arvossa tätä keskustelua ja tuen täysin päätösasemaa, jos tämä oli myös minut allekirjoittamassa niin, on nyt nukkuva jättiläinen, joka on heräämässä siksi, että niin pahalla tavalla vainotaan kristittyjä. Jos tämä olisi kohdistunut muslimeihin tai juutalaisiin, olisin yhtä huolissani. Eurooppa on paikka, jossa yhtenäisyys on tärkeä, mutta kuitenkin Kyproksella Turkin hallituksen edustajat voivat vaatia kristittyjä pyytämään luvan rukoilla ja evätä tämän luvan. Onko Turkin edustaja Euroopan unionissa pyydettyä tämän selitysasiasta, jos niin ei miksi. Haluaisin osoittaa kunnioitukseni niille muslimeille, jotka tukevat kristittyjä naapureitaan. Meidän ei pidä tätä persoonallisemmin nyt tehdä kristittyjä pelkästään tukevaksi, vaan kaikki ihmiset, jotka hyökätään, heitä, heitä tukevaksi, heitä vast, tukevaksi, joita vastaan hyökätään. Tämä keskustelu on kuitenkin kristityistä. Aivan monet odottavat, että että kristittyjä vastaan voidaan hyökätä. Meidän täytyy nyt saada aikaan monen puolesta kunnioitusta. Minä kunnioitan täällä sellaisia ihmisiä, joilla ei ole uskonnollista vakaumusta, tällainen erilainen uskonnollinen vakaumus, kun minulla on aika, että tässä talossa ihmiset alkavat osoittaa kunnioitusta niille, joilla on kristitty vakaumus. Monimuotoisuus on se, jossa me olemme yhtenäisiä. Kiitos. Kiitoksia, herra Mitchell. Nyt puheenvuoron saa Rova Koppa, minuutti. Kiitos herra puhemies. On, on huolestuttavaa, että uskonnon takia tehdään yhä enemmän väkivallan tekoja. Huolestuttavaa on se, että uskoa ei voi vapaasti harjoittaa, vaikka se kuuluu perusoikeuksiin. Se kansainvälinen oikeuskin sanoo, että uskonnonvapaus on saavutettu etu. Se, että estetään, kuten on tapahtunut joulujumalanvalvoksen kohdalla Kyproksella, tai jos ajatellaan Aleksandriassa tapahtunutta iskua kopteihin, niin kaikki ne ovat esimerkkejä uskonnollisesta vihaa. Nämä ovat kaksi esimerkkiä vihasta, joka, kehittyy, joka kehittymässä ei niin kovin kaukana Euroopassa. Euroopan unionin täytyy käyttää välineitä suojelaksemme oikeuksia ja kaikkien uskonyhteisöjen oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan. Euroopan unionissa emme voi tämän tyyppisiä ilmiöitä sallita. Minä haluaisin, että korkea edustaja huomioisi tämän tärkeänä painopisteenä, kun puhumme uskonvapauden toteutumisesta neuvostossa ja komissiossa olisi hyvä, että huomioitaisiin paremmin uskonvapaus ja yhteisissä, yhteyksissä me myös kolmansiin maihin. Kiitoksia, herra Piotrowski. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni panie. Kiitos, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yksi Euroopan identiteetistä on kristin usko ja Euroopan tulisi toimia, jos kristittyä vainotaan muissa maissa. Arabimaissa ja muissa maailman osissa kristityt ovat suurin ryhmä, jota vainotaan. Irakissa, Egyptissä, Intiassa tämä on nähty. Monet pienet lapset myös kuolevat näissä iskuissa. Meidän tulee suojella näitä lapsia. Euroopan unionin täytyy tuomita tällainen vaino paras väline olisi, että kauppaneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa sanoa, että kristittyjen oikeuksia täytyy kunnioittaa. Sen tulisi olla ehto. Pak. Rouva Pak seuraavaksi. Niin, herra puhemies, komission jäsen. Niin, vuonna 2009 meillä oli kulttuurien välisen vuoropuhelun aika. Kristityt muslimit, ortodoksit, katoliset, protestantit. Me kaikki yritimme yhteisössämme huolehtia siitä, että syntyi luottamusta. Me teemme tämän kotona. Tähän tietysti kuuluu myös se, että me itsekin, että meillä itsellämmekin on kanta ja että me olemme rohkeita ja tunnustamme vaan kantamme. Aikaa jo meitä puuttuu tätä rohkeutta ilmeisesti nytkin. Kun luen ja kuulen, että Euroopan komissio on julkaissut nuorisokalenterin, jossa on kaikkien muiden uskontojen juhlapäivät, paitsi kristinuskon. Minun täytyy vain sanoa, että juuri ne, jotka Egyptissä ja muualla tekevät sellaisia tekoja kuin tekevät, saavat heidät edelleenkin harjoittamaan tällaisia kamalia tekoja. Niissä maissa, jotka mä useampaan otteeseen, niin ne pitää, me olemme velvollisia auttamaan kristittyjä näissä maissa. He asuvat maissa, kun jos me vaikka Palestiinasta, Egyptistä tai Irakista ja Iranista, siis maista, joista kristin usko alun perin on lähtöisin, niin me emme saa hyväksyä sitä, että nämä ihmiset karkotetaan kotimaastaan. He nimittäin eivät ole siellä välttämättä mikään vähemmistö. He ovat egyptiläisiä tai palestinalaisia aivan niin kuin muutkin ja haluaisivat asua siellä, mutta tämä tehdään heille vaikeaksi. Rova Ashton ja meidän on tuettava siinä, että, ja huolehtiva myöskin siitä, että kaikissa sopimuksissa, joita EU tekee kolmansien maiden kanssa, juuri näiden maiden kanssa, että niissä uskonnonvapaus varmistetaan ja että huolehdimme siitä, ettei kukaan joudu lähtemään maastaan uskonnon vuoksi. Kiitos. Kiitoksia rouva Pak. Sitten rouva Umen Räytteen, olkaa hyvä. Ja danki ja danki Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Kun katselen kuvia Aleksandriasta tai Bagdadista, niin joskus tuntuu siltä, että olemme siirtyneet ajassa 500 vuotta taaksepäin, kun protestantit ja katoliset taistelivat toisia vastaan minun maassani. Tämä ei sovi kuitenkaan eurooppalaiseen yhteisöön. Kun minä mietin Bagdadia tai Aleksandria, niin minä olen sitä mieltä, että kyse vain hyvin raasta esimerkistä, joita on tavattavissa muistakin maista. Tämän kulttuurisen vuoropuhelun yhteydessä, mutta myös meidän vapauksiemme yhteydessä meidän täytyy varmistaa se, että kaikissa sopimuksissa ja kaikissa jäsenvaltioissa, kaikissa maissa, joiden kanssa olemme tekemisissä, olipa kyse sitten Turkista tai mistä tahansa kertomuksesta jostain muusta maasta, niin meidän täytyy aina viitata myös uskonvapauteen. Rova Pak tämä nyt totesi. Näiden vapauksien täytyy olla vastavuoroisia. Täytyy olla myös niin, että jos ei ole enemmistöä olemassa, esimerkiksi muslimia tai islaminuskouksia, uskoisia, niin meidän kuitenkin täytyy taata tasapaino heidänkin kanssaan. Mutta tämä tilanne ei ole toteutunut. Me olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. Siksi Rova Ashton, minä esitänkin teille seuraavan kysymyksen, niin että te voisitte yksikköjen kanssa selvittää sen, että jokaisen maan kanssa, kun yhteydessä olemme, uskonvapaus voitaisiin myös taata asianomaisten viranomaisten kanssa. Olen aivan varma, että mitä Euroopan parlamenttiin tulee, niin moni meistä ainakin tukisi teitä tässä. Kiitoksia sitten rouva Teo Harus, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Rilyt kristittyjä kohtaan Lähi-idässä ovat terroristien ja fundamentalistien järjestämiä tavallisesti. Kyproksen miehitetyssä osassa tämä vainon muoto on tulosta sellaisen maan politiikasta, joka haluaisi olla Euroopan unionin jäsen tämän niin, niin, niin sanotun Pohjois-Kyproksen konsuli Brysselissä ei ole ottanut kantaa ja näyttää siltä, että hän tässä viestin, joka meidän on välittänyt tästä asiasta, tekee meidät naurettavaksi, koska hän sanoi, että tämä messu keskeytettiin siksi, että ei ollut lupaa sen pitämiseen. Mutta Rova Ashton, mistä lähtien täytyy pyytää lupaa uskonnon harjoittamiseen? Ja miksi tällaista tapahtuu sellaisessa maa, tästä vastaa sellainen maa, joka haluaa olla Euroopan jäseneksi, miten se voi loukata Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksia? Karisto. Kiitos, edustaja Mikulasik. Pani Baronka. Kiitos, puhemies. Baronita Ashton, haluaisin vedota teihin. Ei ole hyväksyttävää, että kristittyjä kohtaan hyökyttään Lähi-idässä, Irakissa, Pakistanissa ja niin edelleen. Kristityt ovat asuneet hyvin pitkään näissä maissa ja ei ole hyväksyttävää, että kristittyjä vastaan hyökätään. Pohjois-Irakissa ihmiset ovat pelokkaita, he eivät uskalla koristella kotejaan. 52 ihmistä on ammuttu. Ja tässä on nyt painotettu sitä, että meidän tukeamme tarvitaan ja koko kansainvälisen yhteisön tukea, jotta voidaan taata se, että jokainen voi harjoittaa omaa uskontoa. Mainitsen vielä Turkin, joka yrittää integroitua EU-hun ja se kieltää kuitenkin e, kristittyjen yhteisöjä. Tässä ei toimita vuoroisesti ja haluaisin e, kysyä, missä ovat kaikki ihmisoikeuksien ja eläinten oikeuksien puolustajat. No, meidän tarvitsemme ehkä oman ryhmän, että kristittyjä saadaan suojeltua maailmassa. Kiitos. Kiitoksesta edustaja Statsni. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos herra puhemies, hyvä komission korkea On erittäin häiritsevää nähdä, että yhä enemmän tehdään iskuja kristittyjä yhteisöjä vastaan. Ne, jotka ovat vastuussa, useimmiten ovat islamin äärilikin edustajia, fanaatikkoja. Se on pelkkää vihaa, se on estettävä ja lopetettava. EU ja sen toimielinten, mukaan lukien parlamentin herra puhemies, täytyy painostaa hallituksia, joiden maissa tällaista tapahtuu. Erityisesti niissä maissa, joissa valtio harjoittaa hyvin heikkoa politiikkaa tai kääntää selkänsä näille tapahtumille. Täällä me arvostamme jokaista ihmiselämää ja suojelemme sitä. Me rankaisemme kaikkea, joka uhkaa ihmiselämää ja vielä voimakkaammin rankaisen niitä, jos viha on vähemmistöjen syrjinnän taustalla. Herra puhemies, meidän täytyy korostaa, kun autamme muita maita, että annetaan samanlaista suojelua ihmishengelle ja tuomitaan rikoksen tekijät. Me tiedämme, mitä on tapahtumassa, ellei me mitään tee.

Siellä todellakin vainotaan kristittyjä, heitä pelotellaan, heitä tapetaan ja siihen on selkeä syy, uskonnollinen puhdistus. Ja tämä tapahtuu samanaikaisesti, kun me samanaikaisesti Euroopassa yritämme hyväksyä islamin uskot. Täällä on paljon moskeoita, mutta katsokaa mitä lähi tapahtuu. No, mutta tässä ei puhuta numeroista, tässä puhutaan vapaudesta, identiteetistä. Myös ne keskuudessa, jotka eivät usko, niin kristinuskon täytyisi olla enemmän kuin unohdettu, eksoottinen mm, uskonto meidän vapauttamme ei tulisi väärin käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy siis saada uskonnonvapaudesta ehto, kun puhumme muiden valtioiden kanssa. Tämä täytyisi ottaa mukaan lainsäädäntöön ja sen täytyisi olla osa korkean edustajan mandaattia. Kiitoksia herra Ungureanu, sitten herra Kelam, puolitoista minuuttia hänelläkin. Kiitoksia herra puhemies, hyvä korkea edustaja. Tässä tilanteessa tuomitsemiset ja lausunnot eivät riitä. Kristittyjen yhteisöjen yhteisön kohdistuneet hyökkäykset ovat olleet vaikka varsinkin Pohjois-Afrikassa ja lähi on hyvin vaikea löytää edes valtiota, missä kristityt voisivat elää normaalina vähemmistönä ja mikä tärkeintä, voisivat harjoittaa uskoa vapaasti. Ihmiset, jotka ovat hiljattain kääntyneet kristinuskoon, ovat joutuneet myös uhanalaiseksi. Ei ole puhe uusista vähemmistöistä kuitenkaan siellä. Kristityt ovat olleet perinteisesti noiden maiden asukkaita. Nyt he joutuvat useimmiten lähtemään maastaan tai elämään gettoissa, tai heistä on tullut maan sisäisiä pakolaisia, kuten Irakissa. Siksi nyt on kiireellistä saada aikaan Euroopan uskovapautta koskeva strategia ja ryhtyä konkreettisiin toimiin, näitä tekoja vastaan ja niitä tekijöitä vastaan, jotka haluavat uskon yhteisöjen oikeuksia polkea. Mainitsen tässä kollegan ajatuksen Majoro Rehan esityksen niin, että olisi luettelo uhreista ja näissä meidän pitäisi olla ulkosuurihallinnon kanssa yhteydessä. Tässä ei kansakuntia panna napit vastakkain, vaan kyse on mahdollisuuksien todellisesta politiikasta. Nimittäin pitäisi olisi mahdollista rakentaa kristitty kirkko Kairos Aleksandriassa, siis yhtä helppo kuin rakentaa moskeja Brysselissä. Kelam. Kiitoksia herra Kelam. Sitten herra Busutti, puolitoista minuuttia. Grazie, sur president. L'attacchi contra le... Kiitos, puhemies. Iskut kristittyjä vastaan näissä maissa täytyy tuomita. On meidän velvollisuutemme toimia. Minä haluaisin kysyä, onko, onko niin, että me Euroopassa, emmekä me puolusta kristinuskon kehtoa kaikkia kristiä, me kantaisi heille oikeuden harjoittaa vapauksia. Mutta meidät on hyvin huolellisia siinä, että muslimiyhteisöt eivät radikaloisoidu, ettei niitä manipuloida ääriryhmien taholta. Meidän täytyy myöskin katsoa, etteivät suinkaan kaikki muslimit ole terroristeja, vain muutama heistä on väkivallan kannalla ja edustaa äärimmäisiä näkemyksiä. Mutta samaan aikaan muslimien kaikkialla maailmassa tulisi tuomita ääriliikkeet, ihmiset, jotka väärinkäyttävät uskontoa, ja heidän pitäisi ottaa etäisyyttä näihin ihmisiin niin, että muslimien uskonto kokonaisuudessaan ei saisi huonoa mainetta. Samanaikaan pitäisi myöskin rohkaista näiden viranomaisia, joissa kristittyjä vainotaan, niin että viranomaiset voivat asianmukaisesti suojella kristittyjä. Huolimatta tapahtumista, joita on ollut, meidän ei tulisi hukata järkeä. Kuten Mahatma Gandhi sanoi, silmä silmästä, hammas hampaasta tekee meistä kaikista sokeita ja hampaattomia. Grazie. kiitoksia herra puhemies kollegat ovat jo todenneet oikeastaan kaiken olennaisimman tosiasiat ja arvion esittäneet ja myös esittäneet pyyntöjä ja vaatimuksia. Minä olen tässä nyt viimeinen puhuja listalla ja viittaisin seikkaan, jota ei ole vielä todettu. Jos ajatellaan yhtä suurta eurooppalaista Giovanni se, Johannes Paavali toista, joka hyvin tehokkaasti myös halusi saada Berliinin muurin kaadettua. Ja hän kirjoitti, että meillä on tärkeät arvot, rakkaus, elämä, rauha ja uskonvapaus. Ne ovat tärkeitä perusteita meidän yhteiskunnassamme. Ja Firetseläinen filosofi on kirjoittanut myös kristitystä sivilisaatiosta. Hän kirjoittaa, että jokainen politiikka perustuu kuitenkin tietyssä mielessä myös uskoon. Ihminen on ennen kaikkea hänen mukaansa rukoileva yksilö ja olio. Hänen täytyy Jumalan kanssa käydä vuoropuhelua ja sitten myös muiden kanssa vuoropuhelua julkisella tai yksityisellä taholla. Siinä ei kielletä uskon harjoittamista, vaan siinä kielletä koko ihmisolemus. Siksi minä luotan parlamenttiin ja korkean edustajan, että nämä ajatukset johtavat konkreettisiin tekoihin meidän unionissamme. Meidän juuremme ovat kristityssä perinteessä ja emme saa koskaan olla puolustamasta ihmisoikeuksia myös tästä näkökulmasta. Grazie. Now... Kiitoksia. Sitten keskustelman puhujaluettelua, kollegat. Tässä on pikku ongelma. Täällä on yli 25 pyyntöä tullut. Meillä on vain viisi minuuttia tätä tarkoitusta varten, niin mitä ilmeisimmin kaikki eivät voi puhua. Minä teen kuitenkin parhaan niin, että se voidaan jakaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, mutta valitettavasti kaikki eivät saa puheenvuoroa. Ensinnäkin saa Alam puheenvuoron. Grazie. Kiitoksia. Minä vain pyytäisin korkealta edustajalta Rova Ashtonilta, että hän ottaisi asialistalle, kun ollaan suhteessa Egyptiin, täsmällisen pyynnön. Me pyytäisimme Egyptin viranomaisilta, että poistettaisiin virallisista asiakirjoista, passista, henkilötodistuksesta, kaikki sellaiset ja myös kaikista työluvista uskonto, koska kristittyjä Egyptissä jo syrjitään siinä vaiheessa, kun heidän asiakirjoissaan lukee kristitty. Islamilainen terrorismi on nyt legitiimi siinä yhteydessä, missä kristittyihin kohdistuva syrjintä on institutionalisoitua. Tässä selvä täsmällinen pyyntö, joka nyt esitetään teille niin, että kristityt vapautettaisiin tästä institutionaalisesta syrjinnästä. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Rova Papadulo, minuutti. Mr. President, artik- Herra puhemies, artiklat 3 ja 9 Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimuksessa estävät alentavan kohtelun ihmiselle ja antavat oikeuden harjoittaa uskontoa tai vakaumusta. Tätä on toistettu myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa neljässä tapauksen käsittelyssä, jossa Turkki oli haast, Kypros oli haastanut Turkin vuoden, nämä tapahtuivat vuoden 2001 jälkeen. Lady Ashton, viimeisten 36 vuoden aikana Turkki, joka on Euroopan unionin ehdokas valtio, on tuhonnut uskonnollisia muistomerkkejä Kyproksella, muuttaa kirkkoja moskeijoiksi ja talleiksi, ja äskettäin se keskeytti loppiaismessuja kristissä kirkoissa, Isokarpasossa ja Luthassa. Tämä täytyy tuomita sillä, että Turkki toimii näin EUn alueella. EU ei saa jäädä passiiviseksi. Kyproksen kristit ovat vaarassa. Thank you. Kiitos. Sitten rouva Tainon vuorossa. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, tänään on kysymys päätöslauselmasta koskee kristittyjä maailmanlaajuisesti ja uskonnonvapautta. Euroopan parlamentti puoltaa perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Me liberaalinen olemme yksi kantava voima ja tämä erottaa meidät myös konservatiiveista, jotka keskittyvät ennen kaikkea kristittyjen tilanteeseen, koska tässä ei ole kysymys ainoastaan kristityistä, tässä on kysymys liberaalista näkökulmasta näkökulmasta koko uskonnonvapaudesta. Tässä tarkoitan kaikkia maailman uskontoja joka puolella maailmaa. Tässä on kysymys usko, vähemmistön suojelemisesta ja tulisi suojella eri syrjittäjäryhmiä. Myös meillä Euroopassa on ongelmia. Minä tulen Berliinistä ja meillä Berliinissä oli sattumaltaan kuusi tapausta, jossa moskeja sytytettiin tuleen, mutta onneksi kuoleita ei tullut, mutta kuitenkin me pyrimme siihen, että tällaisia tahoja suojeltaisiin. Totta kai jokaisen kirkon tai synagogan edessä ei voi olla poliisia ja monissa maissa mm, vielä minuutti, niin Yksi lause siis. Niin siksi onkin niin tärkeää, että te poliitikkona kannatte vastuuta ja täytyy siis suhtautua avoimesti kaikkia uskontoja kohtaan. No, eine Minute, nicht eine... Siis tämä on minuutti, ei puolitoista. Herra Tanakka, olkaa hyvä. Niin, kun minut valittiin tähän taloon ensimmäisen kerran 11 vuotta sitten, katsottiin suorastaan hämmentävänä se, että minä jatkuvasti otin esille kristittyjen vainon islamilaisissa ja kommunistisissa maissa, niin mikä itse asiassa on vain pahentunut sen jälkeen. Joten nyt on ilo, että jopa nekin voimat tässä talossa, jotka ovat erityisesti kirkkoa vastaan, ovat heränneet näkemään, mitä uhkia kohdistuu vanhoihin kristillisiin yhteisöihin, kuten Irakissa ja Syyriassa ja samoin kuin myöskin Egyptin kopteille. Viime lauantaina kävin Downing Street 10 äh, koptilaisten valitsijoiden kanssa kehottamassa, että Britannian hallitus kääntyisi Egyptin hallituksen puoteen, jotta se soilisi kansalaisiaan. Ja te, Rova Ashton, EUn korkeanjohtajana, teidän tulisi toimia samalla tavoin. Kiitos. Rasala Varkos. Kiitos, herra puhemies. Jokin aika sitten luin artikkelin, jossa puhuttiin yksin puhelusta ihmisten kesken. Se on yhteiskuntiemme, kulttuuriemme ongelma. Me puhumme kaikkia me ajatuksia, mutta emme kuuntele toisiamme. Tässä yhteydessä näen myös uskonnollisen fanatismin, islamilaisen fanatismin, joka on ollut ilmi kaikkialla, kuten nähty myös Egyptissä. Minä Sanoisin, että sitten vuosituhannen alun, varsinkin nyt se on nähtävissä, kun kuitenkin kristittyjä oli aikaisemmin 20 prosenttia väestöstä, nyt enää 10 prosenttia. Toisin sanoen meidän täytyy seurata islamismin nousua. Egyptissä on, kuten Libyassakin ja muissa maissa, myös kirkkoja, mutta emme tiedä, mitä näille saattaa tapahtua ja mihin suuntaan nämä maat menevät. Siis Rova Ashton, haluaisin, että te tekisitte aloitteita niin, että me voisimme normalisoida tilanteen ja torjua uskonnollista fanatismia. Eucharisto. Kiitos. Herra Obermeier, olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Koptipiispa Damien äskettäin että kristillinen allianssi ennen kaikkea Eptissä ajatellen eh, kampanja, jota Moskeijassa on tehty ja ajatellen vedelyä järjestettiin. Ja kansainvälisessä mm, vainonta on 50 maata, joissa kristejä vainotaan. Jos me tänään osataan, että tämä koskettaa meitä, niin meidän täytyy sanoa, että tilanne on se, eh, että jos komissio EU, EUssa itsensä pettämisen muodossa jakaa kalenterin 300 koululaiselle, josta puuttuvat kaikki kristityt juhlapäivät, mutta ovat muka, jos ovat mukana kaikki islamilaisen väestön, sikien ja hindujen juhlapäivät. Tämä on itse vihaa. Me tarvitsemme rohkeutta, me tarvitsemme asianmukaista itsetietoisuutta, emmekä saa hyväksyä suvaitsemattomuutta. Kiitoksia, Rova Zaborska. Pan predseda, pani baronka Ashton. Kiitos puhemies Rova Ashton. Euroopan unioni ei voi vaieta ja sitten jälkikäteen vasta reagoida, kun kristittyjä tapetaan ja ajetaan kodeistaan. Kristittyjä täytyy suojella, mutta EU on liian heikko. tässä todellakaan ei pidetä kiinni uskonnon vapaudesta. Kristittyä täytyy suojella paremmin. Joillakin kollegoilla on ollut ongelmia. Arkipiispa on myös ö, käynyt luonamme. Hänetkin sitten tapettiin myöhemmin ja Ja myös Paavia on painostettu, että hän olisi loukannut ihmisoikeuksia. Ja olen erittäin tyytyväinen, että olemme Viinissä perustaneet tahon, joka tarkkailee tätä ongelmaa. Kiitos. Kiitoksia. Viimeisenä Rattörkis. Puhemies. Romanian vähemmistön jäsenä minä tiedän, mitä merkitsi Ceausescun aikana uskonnon vainoaminen. Pääministeri Orvi, Orvaan mainitsi tänään ö, prioriteettien joukossa taistelun kristittyjen vainoamista vastaan. Minä pyydän, että komission jäsen Oston harjoittaisi yhteistyötä Unkarin puheenjohtajavaltion kanssa tässä asiassa. Kävimme äskettäin Istanbulissa ja saatoimme nähdä, saatoimme kuulla, että siellä – Lukuisat miljoonat armenialaiset ja kreikkalaiset kristyt kuolivat 1900-luvun aikana. On surullista, että tänään jatkuu kristittyjen vainoaminen meidän maailmassamme. Yhdessä Hautala Rovan kanssa, Rovan kanssa ehdotan, että myöskin eh, komissiossa erityisesti otettaisiin tämä, anteeksi, valikunnassa otettaisiin esille tämä asia, e, e, mm, ihmisoikeusvaliokunnassa erityisesti tämä asia eri, erityisesti esille ja että myöskin ulkoasiaministerin kokouksessa käytäisiin keskustelua tästä asiasta ja että tämä asia otettaisiin ulkopolitiikan prioriteetiksi, nimittäin kristityön suojelu. Kiitän tarkkaavaisuudestanne. Kiitoksia teille ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva Ashton, olkaa hyvä, hän voi vetää langat yhteen tästä keskustelua vastata kysymyksiin. Kiitoksia kovasti, herra varapuhemies. Jos sopii, niin ottaisin esille muutaman esimerkin näistä aiheista, joita tuli esille. Kiitokset ensinnäkin parlamentin jäsenille. Ja minä tunnustan tämän tuen tälle työlle, jota olemme tekemässä tällä alalla. Kuten jo totesin, syy siihen, että syy siihen, että olin että voin osallistua tähän, johtuu siitä, että se on ollut esillä jo ulkoasianneuvostossa ja palaa asialistalle loppukuusta. Ja parlamentin jäsenet ovat ottaneet esille huolia, jotka ovat saaneet vastakaikua myös eri yhteyksissäni eri tahoihin, ei pelkästään jäsenvaltioihin tai ministereihin, jotka ovat tässä kyseiseen lähinnä tulleet. Haluan tehdä aivan selväksi, että minä todellakin puhuin kristityistä aloitin esittämällä syyni siihen, miksi kävin Betlehemissä. Halusin tunnustaa sen, että vaikka lähidässä olinkin ja tavallaan monen uskonnon ytimessä, niin nimenomaan olimme ortodoksi joulun aattona, niin sinällään se oli selvä kannanotto. Tarkoituksellinenkin sellainen. Valitettavasti herra Mauro ei nyt ole paikalla, hänelle vastasin tästä, mutta toivottavasti hänelle kerrotaan, että mainitsin tämän sanoissani. Ottaisin esille muutaman asian. Varsinkin moni jäsen otti esille kysymyksen siitä, miten välineitä käytetään, joita nyt on meidän käytettävissä sen takaamiseksi, että näihin asioihin voitaisiin puuttua. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kun ajatellaan yhteistyötä ja kauppasopimuksia, joita olemme solmineet sitten vuoden 1995, niin siellä on mukana ihmisoikeuslauseke – ja käsittääkseni se on 134 sopimuksessa eri maiden kanssa. Pääasiallisena tarkoituksena on osoittaa, että olemme molemmat sitoutuneita ihmisoikeuksiin, mutta se on myös oikeusperusta pakotteille, jos ihmisoikeuksia vakavasti loukataan. Parlamentin jäsenet muistanevat, että aikaisemmin edellisessä tehtävässäni otin esille myös Sri Lankan yhtenä esimerkkinä. Tiedämme nyt, että olemme tässä päässeet eteenpäin eri ohjelmien myös ihmisoikeuskysymyksissä. On erittäin tärkeää, kuten varmasti olette sanoneetkin täällä, että jatkossakin mietimme, miten tämä huomioitaisiin sopimuksessa ja muissakin välineissä, joita meidän käytettävissämme on, sen takaamiseksi, että puututaan asioihin, jos tarpeen on. Yksi mielenkiintoinen seikka on se, että komissio jatkossa ryhtyy tarkastelemaan myös sääntelyä, ulkosuhdehallintoa ja myös ihmisoikeussopimusten hyväksikäyttöä ja mahdollista ratifiointia. Sitten toinen puoli asiasta, nimittäin ne välineet, joita me käytämme edistääksemme ihmisoikeuksien demokratiaa. Kuten tiedätte, me tuemme hankkeita maailman mittakaavassa esimerkiksi syrjinnän ja ulkomaalaisvihamielisyyden torjumiseksi. Me olemme syrjimättömyysjärjestöjä tukeneet monissa kymmenissä maissa. Siis me käytämme eri välineitä tasapainoisesti sen takaamiseksi, että me pystymme myös osoittamaan kantamme silloin, kun olemme sitä mieltä, että oikeuksia on poljettu. Käytämme välineitä yhteisesti sen tahdon kanssa, joka meillä on tukea kansalaisjärjestöjä, varsinkin niitä, jotka ovat aktiivisia syrjimättömyysasioissa halusin myös käsitellä yhtä alaa, nimittäin edustustojemme rooli eri puolilla maailmaa valvonnassa. Moni jäsen otti tämänkin esille. Jo totesinkin, että mielestäni on erittäin tärkeää, että me seuraamme tilannetta kautta maailman. Erityisesti huomasin, että monissa puheenvuoroissa valmentin jäsenet puhuivat oikeastaan siitä, josta on tullut hyvin tunnustettu asia viime kuukausien viikkojen aikana, mutta kuitenkaan kaikki eivät ole tietoisia sitä ole pitkään. Nimittäin huoli siitä, miten eri uskontojen edustajia syrjitään kautta maailman säännönmukaisesti. Meidän täytyy hyvin tarkkaan seurata näitä asioita ja huolellisesti ennen kuin ne kääntyvät väkivaltaiseksi. Väkivallan tekoikohdan meidän täytyy jo tietenkin toimia, mutta jo ennen kuin väkivalta syttyy, kun on huolenaihetta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että edustustomme kautta maailman ovat myös yksi lähde tunnustaa ja ilmoittaa meille silloin, kun on syrjintää tapahtunut tällä alalla, tavallaan pinnan alla, jos näin voi asian ilmaista. Olen myös sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, kuten olen jo todennutkin, että me kuten totesimme viime ulkoisen neuvostossa, että ihmisoikeustyössämme ja ihmisoikeuskertomuksessamme puutumme myös uskonnollisten vähemmistöjen tilanteeseen kautta maailman. Kristinuskolla on erittäin tärkeä osa keskustelussamme tänään, mutta moni on ottanut esille sen, että on tarvetta taata se, että osoitamme suvaitsemattomuutta muita uskoja kohtaan. Mielestäni varmasti on erittäin tärkeää saada tuntuma siihen, mitä oikeastaan tapahtuu kertomuksissamme, valvonnassamme myös edustustojen kautta, kautta maailman. Tätä myöden varmasti saamme paremman käsityksen siitä, miten välineitä voidaan käyttää, kun, kun kerran niitä käytettävissä me on, varsinkin komission puolella. Mutta myös käyttää poliittista tahtoa, ei pelkästään minun osaltani, mutta parlamentaarikkoina olette aivan oikein todenneet, että parlamentin jäsenillä teillä on myös vahva osa yhdessä jäsenvaltioiden ja ministeriöiden kanssa. Toisin sanoen, Aloitin toteamalla, että minä olen sitoutunut takamaan sen, että me käytämme paremmin sitä, mitä meillä on, seuraamme tilannetta huolellisesti, käytämme poliittisia ja taloudellisia välineitä, joita käytettävissä mä on, jotta tämä on esillä selkeästi. Olen kiitollinen puheenvuoroista. En ole välttämättä vastannut kaikkien kysymyksiin, joille tahdon puutetta. Kyllä minä tutustun niihin huolellisesti. Ja kaikki tämä tulee mukaan siihen keskusteluun, jota käydään tammikuun lopussa ulkoisen neuvostossa. Kiitos. Thank you, Madam Ashton. Kiitoksia, Rova Ashton. Kollegat, meillä on tullut tähän useita päätöslausumaesityksiä ja tähän päättyy tämä keskustelu.